Ranskan toimivaltaiset viranomaiset. Onko nyt jotakin erikoista siellä? No, Ranskan toimivaltaiset viranomaiset ovat pyytäneet kumoamaan edustaja Mylene Trochinskin parlamentaarisen koskemattomuuden oikeusprosessin yhteydessä ja, ja samoin